Good morning, ladies and gentlemen. Hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat. Odotamme 10 minuuttia, melkein. Ja toivon, että kollegat saapuvat pian. Tervetuloa te, jotka täällä olette. Kiitos, että tulitte ajoissa. Aloitetaan esityslistan kanssa. ensimmäisen äh, lausuntoluonnos. Ja Frida puhujana. Äh, jo Frida, vuosikertomus on taloudellisten etujen suojaamisesta petosten torjunta. Artiklan 329 mukaan Komissio julkaisi kertomuksen niistä toimista, joihin jäsenvaltiot ovat ryhtyneet eu taloudellisten etujen suojelmiseksi ja petoksen torjunnan edistämiseksi. Se kattaa kaikki politiikka-alueet. talousarvion valvontavaliokunta on laatimassa oma-aloitteista mietintöä komission kertomuksesta vuodelta 2015 ja aluevaliokunta laatii lausunnon. Esitelemme Edustaja Jofrida esittelee lausuntoluonnoksensa ja ehdotan, että tarkistusten takaraja on keskipäivällä maanantaina 14. marraskuuta. Annan puheenvuoron Rova Jofridalle ja sitten varjoesittelijälle Rova Jofrida. Puheenvuoro on teidän. Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi haluaisin kiittää komissiota vuosittaisesta petoksen torjuntakertomuksesta, joka sisältää tärkeitä tietoa. Vuonna 2015 jäsenvaltiot viittasivat siihen, että 22 000 rikkomusta oli tuloissa ja menoissa. Ja ainoastaan 1400 näistä on nyt merkitty petoksiksi. Kaikki muut olivat säännön vastaisuuksia sanan varsinaisessa merkityksessä. Nämä ovat merkittäviä lukuja, mutta jos syvällisesti katsotaan petosasioita, niin meidän pitäisi syvällisemmin tarkastella kysymystä, jotta voimme nähdä myöskin välineidemme rajallisuuden. Nehän eivät ole täydellisiä. Tästä syystä, jotta saisimme mahdollisimman paljon tietoja, parlamentissa järjestettiin järjestettiin tilaisuus, jossa kerättiin erilaisia kantoja ja kuultiin myöskin Olafin ja komission kannat. Ja täällä oli myöskin pääjohtajia ja teknisiä johtajia, jotka jäsenvaltioissa hoitavat näitä tutkimuksia. Katsoimme myöskin, miten näistä petoksista on viestitty. Juuri tällaisia tietoja pitäisi toimittaa eteenpäin ja niiden avulla voidaan parantaa järjestelmää. Rakennerahastojen hyvä käyttö liittyy näihin tietoihin, jotka on kerätty petoksista ja sääntöjen vastaisuuksista. Meidän täytyy tietää, miten varjoa on käytetty aluepaikallistasolla ja usein myöhemmin sitten todetaan, että nämä tiedot ovat tärkeitä, kun kohesiopolitiikassa arvioidaan näitä menoja. Ja siksi on tärkeää korostaa tätä suhdetta Petoksissa ei ainoastaan yritetä saada takaisin varoja, vaan tämä on keskeinen osa mielestäni kohesiopolitiikkaa. Ikävä kyllä mietinnössä ei ole syvällisempiä tietoja petoksista kohesiopolitiikan alalla, mutta on tärkeää korostaa, että viime vuoden tutkimuksissa päädyttiin tärkeään hetkeen ja siinähän saatiin edelleen ohjelmointikausi päätökseen. Meidän pitää syventää tätä suhdetta rakennerahastojen ja petosten välillä. Ja Olaf on perustanut uuden tutkimusyksikön, joka tutkii nimenomaan rakennerahastoja. Ja sitten ottaisin, ottaisin esille sen, mikä nyt on kaikkein tärkein kysymys. Petokset, joita jäsenvaltiosta on ilmoitettu, niitä oli yli 22 000. Mutta on vaikea nyt katsoa, missä maassa tilanne olisi paras tai huonoin, koska nämä numerotiedot ovat suoraa seurausta oikeusjärjestelmästä, jotka ovat hyvin erilaisia jäsenvaltioissa. Ja meillä ei ole selkeää määritelmää petoksesta, mutta jäsenvaltioiden täytyy torjua petoksia, jotka vahingoittavat EUn rahoitusetuja. Ja yleensähän samoilla toimilla sitten suojataan kansallisia rahoitusetuja. Ja siksi nämä tiedot näistä väärinkäytöksistä ovat harkinnanvaraisia. Se, joka ilmoittaa petoksista, ei välttämättä ole kaikkein korruptoituneen maa. Tämän voi merkitä, että tarvitsemme nyt tehokkaampaa valvontajärjestelmää. Meidän pitää lisätä viestintää, mutta näiden numeroiden kasvaminen ei tarkoita sitä, että petoksia olisi esiintynyt enemmän. Meidän pitää käyttää petostietoja tilastotietoihin, jotta voimme luokitella nämä eri tyyppiset petokset maakohtaisesti. Mutta se ei kuitenkaan välttämättä kertoisi kovin paljon näistä ilmiöistä. Ja tutkimuksen lopuksi Olaf sitten arkistoi ainoastaan pienen prosenttimäärän näistä tapauksista petoksista ja petoksiksi, ja useimmathan näistä ovat vain sananvastaisuuksia, ja mielenkiintoista meidän kannaltamme on se, että tämä johtuu yleensä siitä, että menettelyt ovat niin monimutkaisia. Ja siksi katson, että on tärkeää antaa enemmän teknistä tukea hallinnoille ja toisaalta meidän pitää ehdottomasti vaatia, että yksinkertaistetaan kohesiopolitiikkaa. No nyt kun katsotaan, kuinka arkaluotoinen aihe tämä on, niin tietojen suhteellisuus liittyy kohesiopolitiikan uskottavuuteen, koska meidän täytyy varmistaa se, ettei näitä tietoja instrumentalisoida ja että annamme sitten Euroopasta oikeanlaisen kuvan, varsinkin nyt, kun toimielimissämme on niin paljon muitakin ongelmia. Kohesiopolitiikan läpetokset ovat vakavia, se pitää ymmärtää. Ne vahingoittavat kaikkia kansalaisia, mutta onneksi tällä hetkellä – viranomaiset hyvin sitten jäljittävät näitä rikoksia. Ja toisaalta niitä ei ole esiintynyt niin paljon kuin on kuviteltu. Usein tutkimuksissa sitten todetaan, että mitään ei ole tapahtunut ja näitä summia on sitten ohjelmoitu uudelleen tai sitten on käytetty erilaisia hallinnointimekanismia. Jos haluamme olla uskottavia ja parantaa kohesiopolitiikkaa, meidän täytyy keskittyä hyvin paljon ennaltaehkäisyyn, eikä sitten jälkikäteiskorjauksiin. Ja lisäksi meillä pitäisi olla enemmän yhteistyötä hallintoviranomaisten ja poliisiviranomaisten välillä. Esimerkiksi on pöytäkirjoja, joissa tarvitaan tietoja rahoittajista. Tehän tiedätte, että nämä rajat tällä hetkellä – eivät mahdollista sitä, että voisimme laatia pidemmän tekstin. Eti, eli odottelen nyt sitten kaikkien kollegoiden korjaus- ja muutosehdotuksia. Kiitos. Thank you. Uh... Kiitos. Nyt esittelijät. Joka Jautsi ensin, joka esittää Rova Nikolain puolesta kannat. Rova Nikolain puolesta, eikö niin? To do my best. No tein parhaani. EUn toimielimet ja jäsenvaltiot joutuvat varmentamaan kansalaisille, että varoja käytetään oikealla tavalla. Näin meidän on taisteltava petostoimintaa vastaan ja varmistettava, että varat käytetään korvamerkittyihin tarkoituksiin ja että rahat menevät niille, jotka niitä kaipaavat. Kansalliset viranomaiset taas verifioivat varojen käytön. Kaikkiin epäsäännönmukaisuuksiin on puututtava. Tässä yhteydessä komission jäsenvaltiot valmistelevat ennaltaehkäisevän järjestelmän tutkinta mahdollisuuksiin ja valvontamahdollisuuksiin suojelakseen unionin taloudellisia etuja. ELOF on tärkeä taho, jonka pitäisi tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, mutta viestintä vielä ontuu. Sitä tulisi parantaa, jotta petosmahdollisuudet pienenisivät ja varoja saataisiin perittyä paremmin takaisin. Jotta viestintä Olafin ja jäsenvaltioiden välillä paranisi, niin se edellyttää tietoisuuden lisäämistä. Näin kansalaiset tietäisivät enemmän siitä, minkälaisiin petoksen vastaisiin toimiin on unionissa ryhdytty. Avoimuutta tarvitaan kaikilla äh, hallinnon tasoilla. Sitä kautta voidaan varmistaa juohea toiminta. Ja jotta voidaan varmistaa, että unionin taloudelliset edut suojautuvat, eurooppalainen yleisösuuttajan viraston perustaminen antaa mahdollisuuden parempaan ja tehokkaampaan petosten vastaiseen toimintaan. Tällainen viesti siis kollega Nikolailta. Kiitos. Saadaan seuraava varjoesittelijä. Kiitoksia. Haluaisin kiittää kollegaa tästä tehdystä työstä. Tämä tärkeä mietintö tämä liittyy EUn rahoitusetujen suojaamiseen. Muutama kohta. Olen samaa mieltä siitä, että meidän pitää harmonisoida luokittelujärjestelmiä ja raportointia näistä säännönvastaisuuksista. Ja meidän täytyy löytää tasapaino, kun ajatellaan yksinkertaistamista ja hallinnollista valvontaa. Komission tekstissä on korostettu, että eniten virheitä kohesiopolitiikassa tapahtuu julkisissa hankinnoissa. Ja kuten komission raportissa on todettu, me odotamme, että noudatetaan tilintarkastustuomioistuimen suosituksia, jotta voidaan paremmin hyödyntää IMS-järjestelmää. Kolmatta vuotta peräkkäin kohesiopolitiikka ei nyt ollut se kohta, jossa olisi ollut eniten säännönvastaisuuksia, jotka on todettu petoksiksi, mutta kuitenkin siellä on hyvin paljon esiintynyt näitä virheitä. Mutta viime vuosina kuitenkin on todettu, että prosenttiluku on hyvin korkea näiden petosten osalta edelleen, eli meidän täytyy vaatia, että komissio ja kansalliset viranomaiset tekevät syvällisiä tutkimuksia ja jatkavat petoksien ennaltaehkäisyä, jotta ei tuhota kohesiopolitiikan uskottavuutta. Sehän on se kansalaisia lähempänä oleva politiikan ala, mutta se on edelleen hyvin monimutkaista, eikä sitä ymmärretä, eikä sitä hyödynnetä oikealla tavalla jäsenvaltioissa. Kiitos. Thank you. Are there... Kiitos. Haluatko joku muu puheenvuoro? Roppe, Roppe Varjo esittelijänä Renken puolesta vai ei? Pressa ensin. Grazie, presidente. Eh, Mä... Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kollegaa tästä hyvästä tekstistä. Siellä on paljon ehdotuksia. Kuten tiedämme, tämä on tärkeä aihe kohesiopolitiikan kannalta, koska hyvin usein hyökkäykset kohesiopolitiikkaa vastaan pohjautuvat nimenomaan näiden säännön vastaisuuksien tai petosten lukumäärälle. Ja usein nämä kaksi sekoitetaan ja kuten kollegakin totesi, ei katsota näitä vahvistettuja lukuja ja se on tietysti ihan eri asia kuin kyse säännön vastaisuudesta tai petoksesta. Kuten kaikki varjoesittelijät totesivat, niin on selvää, että osa, suuri osa näistä virheistä johtuu myöskin siitä, että menettelyt ovat niin monimutkaisia. Ja se johtaa sitten siihen, että täsmällisyysvirheitä esiintyy ja joskus yritetään vähän liikaa yksinkertaistaa toimia. Olisi mielenkiintoista, jos nyt kun otetaan huomioon tämä komission tekemä työ yksinkertaistamisen alalla, ehkä yhdessä komissio ja valiokunta voisimme yhdessä miettiä sitä, miten nämä suhteet yksinkertaistamisen ja säännönvastaisuuksien välillä ovat kehittyneet. Kun me katsomme näitä säännönvastaisuuksia, jotka eivät ole petoksia, niin niistä voisimme sitten oppia jotain yksinkertaistamista silmällä pitäen. Jos meillä on sellaista yksinkertaistamista, joka itse asiassa saattaa monimutkaista asioita eikä yksinkertaista niitä, niin meidän pitäisi nyt tarkastella tätä kysymystä sekä Brysselin tasolla että paikallistasolla. Ja voisimme kutsua tänne valvontaviranomaisia, jotta voisimme paremmin ymmärtää, millä tavalla konkreettisesti voisimme yksinkertaistaa – jotta pystymme vähentämään näitä säännönvastaisuuksia ja saada esille sitten nämä petostapaukset. Niitä tietysti esiintyy ja niihin täytyy puuttua rankalla kädellä. Meidän pitää erottaa nämä kaksi asiaa ja mahdollisuuksien mukaan vähentää niitä yksinkertaisemisen kautta. Siinä olisi jo lisäarvoa tässä tekemässämme yksinkertaistamistyössä. Eli kiitos kollegalle. Joo, and now miss... Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų manau, kad e, klausimas pakankamai. Paljon kiitoksia. Minunkin mielestäni tämä asia on erittäin tärkeä ja tarjoamamme ratkaisumalli määrittelevät kohesiopolitiikan tulevaisuuden. Meidän on tarkasteltava nykyistä ja vuoden 2020 jälkeistä ohjelmointikautta. Minulla olisi muutama kommentti ja jokunen kysymyskin. Olen nimittäin huolissani nykytilanteesta. Missä jäsenvaltiossa epäsäännönmukaisuuksia on eniten esiintynyt? ei lukumääriä sinänsä, mutta me haluaisimme tietää, että kuinka suuresta rahasummasta on kyse ja mistä nämä epäsäännönmukaisuudet johtuvat. Ja olisiko tässä mahdollisuus huomioida myöskin kansallisiin budjetteihin liittyvät petostapaukset? Jos kansalliseen ja unionin budjetin kohdistuvat petostapaukset ovat samantyyppiset, niin se tarkoittaa, että jäsenvaltiossa hallintojärjestelmä on puutteellinen ja ne kaipaavat EUn tukea rahoitushallintotyönsä kehittämiseksi. Mitä tulee taas petokselliseen toimintaan, niin meidän on puhuttava varojen tehokkaasta käyttöasteesta, sillä muutenhan syntyy epäsäännönmukaisuuksia. Eli varojen tehoton käyttö ei tarkoita unionille, ei jäsenvaltiolle eikä yksilöille minkäänlaista hyötyä. Kymmenen vuoden ajan minä olen toiminut paikallistasolla hyödyntäen unionin varoja ja kokemuksen syvällä rinta-aineella voin sanoa, että monet pitävät unionin varoja lahjana, eivätkä veroeuroina. Meidän on tehtävä tiiviimpää yhteistyötä kansalaisten kanssa, jotta he ymmärtäisivät vihdoin ja viimein, että kyse on veroeuroista, joita siellä käytetään. Ja jos veroeuroja käytetään väärin perustein, niin kyse on ikään kuin veromaksajien rahojen varastamisesta. Yksi esimerkki. Paikallistaholla säästetään jonkun summan rahaa, mutta tämä raha ei jääkään sille alueelle. Ja tämä raha sitten peritään takaisin, joten ei ole olemassa minkäänlaista porkkanaa että kannattaisi säästää. Ja jos tie rakennetaan miljoonalla eurolla, paikallisviranomainen voi toteuttaa hankkeen sadalla tuhannella, mutta ei ole mitään järkeä lähteä säästämään, sillä säästö tarkoittaa sitä, että loput palautetaan keskusviranomaiselle ja rahat ikään kuin häviävät sen tien, joten mieluummin pistetään sitten koko miljoona palaamaan. Jos he voisivat säästön säästää ja pitää itsellään, niin se olisi eräänlainen motivoiva tekijä. Ja mitä tulee hajauttamiseen, niin minä olen sitä mieltä, että jos unionin varoja voidaan ikään kuin keskitytysti käyttää, niin silloin vaikutus poliittisiin puolueisiin ja puolueiden toimijoihin olisi melkoinen mutta hajauttamisen kautta pääsisimme sellaiseen tilanteeseen, että vastuu siirtyy enemmänkin alue- ja paikallistasolle, niin silloin epäsäännönmukaisuuksien petosten määrä pienenee. Ähm. Haluaako joku muu pu- puheenvuoron? Tämä on tämä taloudellisen ja etuja käsittelevä mietintö. Herra Navak, tulitte tänne tätä varten, eikö niin? Anteeksi, pyytäisin anteeksi, että olin myöhässä. Ensiksi haluaisin onnitella esittelijä, varjoesittelijä hienosta työstä. Aihe on tärkeimmistä, yksi tärkeimmistä. Meillä on huonoja uutisia kun epäsäännönmukaisuudet ovat kasvaneet 30 prosentilla. Täytyy parantaa, mutta hyvä asia on, että me tiedämme miksi näin on. Yksi syy, miksi meillä on enemmän epäsäännönmukaisuuksia tällä hetkellä, on se, että lainsäädäntö erittäin monimutkaista. Ja täytyy sanoa, että me puhumme epäsäännönmukaisuudesta, ei petoksista – mitä mahdollisia ratkaisuja. Yksi on yksinkertaistaminen, ja olen iloinen, että tämä on valiokuntamme prioriteetteja. Toiseksi läheisempää yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, että voisimme välttää niitä käytänteitä, jotka epäsäännönmukaisuuksiin johtavat. Olemme hyvällä tiellä tässä. Meidän täytyy sitä kumppanien tietoisuutta kaikista asiasta, jotka mietinnössä kertomuksessa mainitaan, koska eihän se ota ihmisten luottamuksen kasvua, kun meillä on epäsäännönmukaisuuksia enemmän enemmän. Kun meillä on järjestelmä, joka jakaa resursseja edunsaajille – ja absorptioaste on alhainen ja epäsäännönmukaisuuksia on 30 prosenttia. Tämä ei lisää luottajien luot, äänestäjän luottamuksen saavuttamisessa. Siihen nähden olemme saavuttaneet hyvin tasapainoisen mietinnön ja odotan äänestystä ja keskusteluja. Kiitos. Andrea Bardoni, Olafista on paikalla. Haluatko sinä puhua? Thank you, Mrs. Chair. Uh... Kiitoksia, puheenjohtaja. Huomenta. Olen yksi tämän raportin päätekijöistä, erityisesti osa, joka liittyy tilastoihin. Eli toivottavasti voin kertoa teille hiukan asioita, jotta paremmin ymmärrätte tämän raportin tilastot. Ensinnäkin haluaisin korostaa, että raportti koskee toimia, joihin jäsenvaltioissa on ryhdytty petosten ja säännönvastaisuuksien torjumiseksi. Ja tästä syystä tässä on kaksi osaa. Ensin on poliittinen osio, jossa korostetaan poliittisia aloitteita hallinnollisella tai lainsäädäntötasolla, joihin on ryhdytty sekä eu tasolla että jäsenvaltioiden tasolla. Näin torjuttaan petoksia ja säännönvastaisuuksia ja suojellaan EUn taloudellisia etuja. Mutta sitten tässä on tuloksia, jossa puhutaan näistä mahdollisista petoksista ja säännönvastaisuuksista, säännönvastaisuuksista jotka kansalliset viranomaiset ovat havainneet ja ilmoittaneet komissiolle. Haluaisin vain korottaa, että Olaf, joka hallinnoi näitä sananvastaisuusjärjestelmiä, joista tietoja saadaan, niin se tekee näin komission puolesta. Me saamme näitä tietoja, käsittelemme niitä ja ilmoitamme sitten teille ja neuvostolle raportista ja muista aloitteista. Eli se oli ensimmäinen asia. Eli nyt pitää ymmärtää, mistä raportissa on kyse ja mihin nämä tiedot raportissa liittyvät. Sitten homogeenisyys ja tietojen vertailtavuus. Voin vakuuttaa teille, että me teemme paljon työtä tällä saralla. Koko tämä vuosi on varattu kansallisille asiantuntijoille 14 jäsenvaltiosta, jotka sitten tekevät suosituksia, jotka keskittyvät suurimpiin ongelmiin, joihin on törmätty näiden säännönvastaisuuksien raportoinnissa ja luokittelussa. Huomenna meillä on taas kansallisten asiantuntijoiden kanssa kokous ja yritämme saada nämä loppuasiakirjat raportoinnista valmiiksi vuoden loppuun mennessä. No ehkä se menee ensi vuoden puolelle, mutta tämä nyt on kuitenkin tavoitteemme. Ensimmäinen huhtikuuta tänä vuonna julkistettiin uusi versio sananvastaisuuksien hallintajärjestelmästä. Ja toivottavasti ne ovat sitten helpommin kansallisten viranomaisten käytettävissä. Me yritämme antaa raportointiin riittävät välineet. No sitten kun katsotaan raportointujen sananvastaisuuksien lisääntymistä tai vähenemistä, niin on aina hyvin vaikea havaita näitä perussyitä. Ensinnäkin säännönvastaisuudet, joista meille raportoidaan, havaitaan yleensä kolme, yli kolme vuotta näiden tapahtumien jälkeen. Eli jos katsotaan vuoden 2015 raporttia ja säännönvastaisuuksia, joista puhutaan, niin silloin puhutaan asioista, jotka tapahtuivat vuonna 2012 keskimäärin. Tämä täytyy ottaa huomioon. Ja toiseksi on aina monia syitä sille, miksi luvut nousevat tai laskevat. Tämä on yritetty selittää raportissa ja olemme olleet aika selkeitä tämän suhteen. Meillä on monivuotisia ohjelmia ja vuotuisia ohjelmia. Ja siellä on tämä luonnollinen trendi. Eli kun hankkeita pannaan yhä enemmän täytäntöön jäsenvaltioissa, niin silloin yhä enemmän resursseja myöskin käytetään ja silloin saattaa esiintyä enemmän säännönvastaisuuksia, ja tämä selittäisi, miksi tämä trendi jatkuvasti nousee tiettyjen vuosien ajan sitten, se yhtäkkiä lask- romahtaa. Tänä vuonna oli erityistilanne, joka on todettu raportissa, se liittyy kohesiopolitiikkaan. On kaksi jäsenvaltiota, Irlanti ja Espanja, jotka ovat raportoineet säännönvastaisuuksista vuosia myöhemmin kuin olisi pitänyt. Eli tämä muuttaa hiukan tätä kuvaa, eli kyse on 36 prosentista säännönvastaisuuksista, jotka liittyvät kohesiopolitiikkaan vuodelta 2015, eli tämä täytyy ottaa huomioon. Ja lopuksi sananvastaisuudet, jotka on katsottu petoksiksi. Tässä on elementti, jota on aloitettu analysoida tietystä näkökulmasta viime vuosina. Petosten havainnointi ei ole helppoa. Me aina korostamme yhtä asiaa, eli tarkoituksellisuutta käytöksessä, ja unohdamme toisen elementin, joka on vilpillisyys. Eli jos joku yrittää pettää jotakuta esimerkiksi verkkorikollisuuden tai tavallisten petosten kautta tai rakennerahastojen kautta, niin silloin täytyy osoittaa nämä vastaisuudet selkeästi asiakirjoissa. Ja jos tiedot ovat vääriä, niitä pitää tutkia syvällisesti. Eli asiakirjat saattavat vaikuttaa ihan asianmukaisilta, ja ainoastaan sitten, kun niitä tarkistetaan jälkikäteen, ja usein tarkistukset tekee joku, joka on toisessa jäsenvaltiossa, niin silloin voidaan huomata, että petoksia on tapahtunut. Aina kun petoksia havaitaan ja niistä raportoidaan meille, niin se tarkoittaa, että meillä on valvontaa, johon liittyy tällaista syvällistä tarkastelua. Ja siksi näinä vuosina olemme todenneet, että tämä osoittaa, että petoksen vastaisia järjestelmiä on käytössä ja ne toimivat, ja olemme enemmän huolissamme niistä jäsenvaltioista, jotka raportoivat meille hyvin harvoista tai ei yhdestäkään petostapauksesta verrattuna saamaansa summiin. Ja viime vuosina emme nyt halua puhua hyvistä tai pahoista jäsenvaltioista, mutta jos täytyy jotain sanoa tietyistä jäsenvaltioista, kun ne raportoivat siitä, että ei olisi mitään petoksia tapahtunut tiettyllä aikavälillä – niin tämä oli tämä suositus kolme raportin päätelmissä. Ja siellä on sitten lisää taustatietoa. Sitten vielä yksinkertaistaminen. Meidän täytyy nyt muistaa yksi asia. Kohesiopolitiikka on monimutkaista. Siellä puhutaan monista viranomaistasoista, monista lainsäädäntötasoista. Esimerkiksi julkisissa hankinnoissa on eurooppalaisia direktiivejä, jotka täytyy siirtää osaksi kansallista lainsäädäntöä. Sitten on näitä alueellisia hankkeita ja sitten joku paikallinen kaupunki esimerkiksi voittaa tarjouskilpailun ja sitten hankita menettely käynnistetään. Eli tässä on neljä eri tasoa ja jossain vaiheessa sääntöjä saatetaan tulkita eri tavoin. Meidän täytyy hyväksyä se, että järjestelmässä on paljon monimutkaisuutta ja poliittisesti on valittu kes- tälle keskitetty järjestelmä, koska näin saadaan yhteys kansalaisiin, mutta tiettyä monimutkaisuutta on edelleen. Jotta voidaan rajoittaa riskejä, jotka liittyvät tähän monimutkaisuuteen, komissio ja Olaf ovat korostaneet kansallisia petoksen torjuntajärjestelmiä jäsenvaltioissa. Jäsenvaltioissa luodaan oikeanlaiset puitteet eri toimijoille, jotka tekevät yhteistyötä ja tällä tavalla suojelevat EUn taloudellisia etuja säännönvastaisuuksilta ja petoksilta. Seitsemässä jäsenvaltiossa on tällainen petoksen torjuntastrategia Viidessä muussa sitä ollaan hyväksymässä ja kaksi muuta on aloittamassa tätä työtä. Eli tämä on myönteistä kehitystä, josta kerromme teille sitten tulevina vuosina, koska tämä nyt on yksi ajankohtainen elementti. Ja onnittelut esittelijälle tästä työstä ja kaikista panoksistanne, jotka otamme huomioon työssämme tulevina vuosina. Kiitos. Kiitos. Paljon kiitoksia näistä hyvistä yksityiskohtaisista asiantuntevista tiedoista. Radio Frida, haluaisitko vielä vastata johonkin kysymyksiin? Sì, io volevo aggiungere semplicemente... Niin yksinkertaisesti halusin vain lisätä vielä yhden asian ja vastaan vielä näihin kysymyksiin, jotka liittyvät tähän valtioiden luokitteluun, joissa esiintyy enemmän säännönvastaisuuksia tai petoksia. Ikävä kyllä myöskin tässä komission raportissa on todettu, että tällaista luokittelua on vaikea tehdä, koska kaikki riippuu siitä, milloin ja miten jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet näistä tapauksista. Eli on jäsenvaltioita, jotka toimittavat tietoja useammista tapauksista, toiset taas eivät. On valtioita, joissa on tällainen kaksoistarkistusjärjestelmä. Italia on yksi näistä maista. Tästä on puhuttu erityisviranomaisen kanssa, joka on luotu juuri ad hoc pohjalta. Ja sitten on valtiota, jossa tällaista ei ole. Eli juuri tämä aiheuttaa ongelmia tässä mietinnössä. Meidän täytyy ensinnäkin selvittää, millä tavalla luokittelua on tehty, minkä hypoteesin pohjalta on tarkasteltu näitä ongelmia – ja myöskin täytyy sitten katsoa, mitkä tapaukset eivät ole petoksia. Italia ja Bulgaria ovat hyvin aktiivi, aktiivisia, myöskin Viro. Ne aktiivisesti viestivät petoksista ja Italia on yksi maista, joka eniten viestii näistä säännönvastaisuuksista, mutta samalla siellä tehdään tutkimuksia, joiden avulla voidaan varmistaa, että useimmiten kyseessä ei ole petos, vaan ainoastaan säännönvastaisuus, joka liittyy näiden menettelyiden monimutkaisuuteen, jotta saisi varoja käyttöönsä. Eli meidän täytyy korostaa tätä yhdentämistä. Tämän järjestelmän kautta voidaan saada enemmän tietoa instituutioista Euroopassa, jotka tällä hetkellä ovat hyökkäyksen kohteena. Thank you very much. Paljon kiitoksia lopetetaan lausuntoluonnoksen käsittely, jonka rouva Jofrida on laatinut. Muistetaan tarkistusten takarajasta. Se on keskipäivällä maanantai 14. marraskuuta. Ja nyt jatketaan esityslistan parissa. Seuraava kohta on mielipiteitä vaihtoa rouva Anna-Liisa Bonin kanssa, joka on Jora järjestön pääsihteeri. Westfalia Albrecht eilen antoivat palautettaan Habitat 3-konferenssissa kiitossa. Tänään jatketaan keskustelua Euroopan kaupunkien haasteista keskustelulla Rava Bonin kanssa. Hän pitää lyhyen esityksen äskettäisestä työstä, jota Eurocities on tehnyt. Estelee näkemyksiään Habitat 3 konferenssista. Hän kertoo myös EUn kaupunkiagendan tilanteesta. Ja luultavasti haluatte myös sanoa pari sanaa, mieli, pari, pari sanaa kohesiopolitiikasta 2020 strategiassa. Good morning and thank you, Chair. Hyvää huomenta ja kiitokset kutsusta tähän keskusteluun, tähän tärkeään valiokuntaan. Toden totta me olimme sitä mieltä, että tärkeimmät asiat, joista haluaisimme keskustella kanssanne, liittyvät EUn kaupunkiagendaan. Eilenhän te keskustelitte jo Habitatista, mutta voisin linkittää tämän myöskin tähän Kiton kokoukseen – ja houkutus on suuri kertoa siitä työstä, jota teemme 2020 jälkeisen ajan kohesiopolitiikasta. Mitä tulee EUn kaupunkiagendaan, niin mehän kaikki tiedämme, kuten te, jotka kävitte kokouksessa paikalla, niin Amsterdamin sopimus 30. toukokuuta 20 vuotta – keskusteltiin ja vihdoinkin kaupunkiagenda on EUlle saatu luotua. Sehän ei ole tietenkään EU-politiikka tai kaupunkiagenda, mutta se on kuitenkin oiva lähtökohta unionille työskennellä paremmin kaupunkeihin liittyen ja kaupunkien kanssa, panna EUn painopistealueita täytäntöön, jossa tekin olette olleet mukana päättämässä kohdatakseen nämä suuret haasteet. Saanen muistuttaa kaikkia siitä, että Euroopan kohtaamat nykyhaasteet liittyvät juuri kaupunkeihin, sosiaalinen syrjäytyminen, työttömyys, siirtolaisuus, ilmastonmuutos, köyhyys, ne ovat todellisia haasteita, joihin, jotka kohdistuvat myöskin päivittäisessä elämässä kaupunkeihin. Me keskitymme siis 12 aihealueeseen, ehdotamme tiettyjä eh, ratkaisumalleja, kuten kumppanuuden. Kumppanuuden avulla kaupunkiagendaakin toteutetaan. Eli nyt on lähtölaukaus vasta kuultu. Toukokuussa sopimus hyväksyttiin ja kumppanuudet käynnistyivät 90 kuukautta sitten, mutta mielestäni on ihan paikallaan keskustella kanssanne muutamista seikoista. Ensinnäkin hyvin asioihin. Tärkeää on, että meillä on kaupunkiagenda EUlle ja sopimus. Se on melkoinen virstanpylväs se saavutus. Se on tärkeä tulos. Pääosasta Regi on ponnistellut jatkuvasti, kuten myöskin puheenjohtajavaltio Alankomaa. Te olette tukeneet tätä hanketta omin teksteinne niin kuin mekin, joten nyt tämä on pöydällä yksissä tuumin. Olemme saaneet tuloksia aikaiseksi ja tästä vahvasta lähestymistä vasta emme saa lipsua tulevina kuukausina emmekä vuosina. Neljä koehanketta on käynnistetty muun muassa maan, maahanmuuttoon, asumuksiin, ilmanlaatuun liittyen ja köyhyyteenkin liittyen. Siinäpä ne neljä olivatkin. Ja jo nyt on havaittavissa, että tuloksia on saavutettu. Ei tämä mikään helppo harjoitus ole, mutta voin kertoa teille sen verran, että kun jäsenvaltiot, kaupungit ja komissio tekevät yhteistyötä aiheiden tiimoilta etsien yhteisiä tekijöitä ja työskentelykohdealueita, niin toki se on vaatinut melkoista ponnistelua kaikilta osapuolilta, mutta konkreettisia ajatuksiakin on saatu kaikilta tahoilta. Joten nyt pikkuhiljaa päästään vauhtiin. Ja kaupungit ovat olleet erittäin kiinnostuneita asiasta, vaikka alkuun niin ei uskottukaan olevan me mietimme, että miten tämä saataisiin kaupunkeja kiinnostumaan, miten resursseja pitäisi jakaa, jotta kumppanuus kiinnostaisi kaupunkeja, mutta me olemme nähneetkin, että kaupungit ovat hyvinkin ponnekkaasti mukana lähes pakonomaisesti haluavat osallistua kumppanuushankkeisiin, jopa kiistellään, että kuka sinne oikein pääsee mukaan, joten me yritämme auttaa komissiota ja puheenjohtajuus kolmikkoa siinä, että kumppanuuksia saadaan aikaiseksi sitoutuneiden kaupunkien kanssa, mutta samalla panostaen myöskin siihen, että miten viesti saadaan mahdollisimman nopeasti välitettyä suurelle yleisölle verkottumisen kautta ja kumppanuksien ulkopuolellakin, joten me yritämme vain varmistaa, että nämä esimerkiksi viisi kumppanuuskaupunkia ikään kuin edustavat suurempaa yhteisöä ja voivat välittää tärkeitä viestejä, muutoksia mukana tuovia viestejä eteenpäin. Ja meillä on jo neljä seuraavaa kumppanuutta silmällä pitäen koordinaattoreita ja kaupunkia valittuna ja ensi vuoden puolella nämä neljä käynnistävät työnsä, eli Ensi vuoden puolella sitten meillä on jo 12 kumppanuutta täydessä vauhdissa. Teknistä tukeakin tarjotaan kilpailutuksen kautta. Kiitos tästä kuuluu myöskin parlamentille ja sitä kautta aikaansaadulle koehankkeelle. Nämä ovat hyviä uutisia, mutta yhtä lailla tärkeänä pidän sitä, että huomioimme myöskin muita seikkoja. Katsomme siis sitä, että miten voimme varmistaa, että työ pysyy vauhdissa ja paranee entisestään. Jos me haluamme osoittaa, että tällaisten kumppanuksen kautta saadaan aikaiseksi kaupunki- ja EU-tasolla, niin silloin meidän täytyy myöskin näihin kysymyksiin perehtyä. Ensinnäkin Olemme sitä mieltä, että tällä hetkellä jäsenvaltiot eivät ole vielä riittävästi sitoutuneet tähän sopimukseen, vaikka kyse onkin jäsenvaltioiden välisestä hankkeesta, ei kaupunkien välisestä hankkeesta, vaan jäsenvaltioiden ja kaupunkikehityksestä vastaavien ministeriöiden välisestä hankkeesta. Mutta valitettavasti kumppanuuksiin liittyen valtioiden edustaja ei juurikaan näy, joten ehkäpä olisi parempi tehdä työtä myöskin kansallisella tasolla. Me teemme sitä kaupunkien kautta, mutta ehkäpä parlamentti voisi ottaa tämän asian esille, jotta jäsenvaltiot olisivat tiiviimmin muke, mukana. Mitä järkeä kaupunkien kumppanuuksissa on, jos jäsenvaltiot eivät ole mukana? Tarkoituksena on myöskin varmistaa, että pääosastotkin tekevät tiivimpää yhteistyötä sillä jos puhumme ilmanlaatuun liittyvistä direktiiveistä, niin tietenkin me tarvitsemme myöskin ympäristöpääosaston mukaan. Koordinaatiosta vastaa pääosaston regi, mutta myöskin alakohtaiset pääosastot tai kilpailupääosasto, sitä tarvitaan silloin kun puhutaan asuntotuotannosta – Eli me tarvitsemme aina oikeat ihmiset pöydän ympärille eri pääosastoista ja ministeriöistä. Eli tähän halusimme kiinnittää huomionne parlamentin jäseninä. Toinen seikka, johon haluaisimme kiinnittää huomionne, on seuraava. Mehän haluamme, että tämä vauhti säilyy Tämähän ei ole mikään sitova järjestelmä, tämä ei perustu perustamissopimuksiin, joten me pääsimme tähän kumppanuuteen. Se oli se paras mahdollinen tulos, mutta nyt herää kysymys, että miten minä voin varmistaa Eurocities-verkostossa, että kaupungit sitoutuvat tähän hankkeeseen, mikäli me emme voi olla varmoja siitä, että kumppanuuksien mukana tuomat tulokset ikään kuin vaikuttavat EU-prosesseihin ja lainsäädäntötyöhön. Voivatko nämä kumppanuudet ikään kuin muuttaa asioita, jotka tällä hetkellä eivät vielä toimi? Eli poistaa pullonkauloja tai muita ongelmakohtia. Tämä on meille erittäin tärkeä asia komission vuonna 2017 työohjelmassa ei sanallakaan puhuta mitään kaupungeista. Jos katsotaan tämänhetkisiä haasteita, joita on olemassa, niin nehän kohdistuvat juuri kaupunkeihin. Tämä on huolestuttava asia ainakin meille, joten toivoisimme, että asiat linkittyisivät paremmin toisiinsa, eli että tässä olisi yhteys myöskin EUn lainsäädäntöprosessiin olemassa – miten voimme vahvistaa linkin paremman lainsäädännön hankkeeseen. Miten voimme varmistaa, että varapuheenjohtaja Timmerman sitoutuisi muodollisestikin tähän hankkeeseen vahvemmin, jotta hän näkisi, että nämä kumppanuudet voivat auttaa jopa lainsäädäntöä kehitettäessä. Joten kyse on siitä, että miten poliittinen, institutionaalinen ja tekninen ulottuvuus linkitettyä toisiinsa tulevina kuukausina ja vuosina. Tietenkin parlamentilla on keskeinen rooli tässä hankkeessa. Te seuraatte tilannetta ja te varmistatte, että kaikki tämä yhteinen työ instituutioissa ja kaupungeissa ja että kumppanuuden mukanaan tuomat tulokset voidaan huomioida päätöksentekoprosessin aikana. Eli mielestäni sekä regivaliokunnan jäsenillä että myöskin kaupunkiinterryhmän jäsenet, joista monet olevat ITRE-ryhmästä, säännönmukaisesti seuraisivat kumppanuuksien etenemistä interryhmä voisi kutsua kaupunkeja paikalle, ei koordinaattoreita, vaan ihan konkreettisesti kaupunkien edustajia, niiden kaupunkien edustajia, jotka ovat mukana kertomassa, miten työtä tehdään, ja kertoisivat, että miten tätä työtä voitaisiin hyödyntää esimerkiksi Euroopan parlamentissa eri valiokunnissa. Regi-valiokuntakin voisi hyödyntää kumppanuuksien antia kohesiopolitiikkaan liittyvässä työssä, kun ajatellaan, mitä tulee tapahtumaan vuoden 2020 jälkeen. Ja nyt uskallankin esittää kohesiopolitiikkaan liittyviä seikkoja. Ymmärrän, että kohesiopolitiikka ja että kaupunkiagenda liittyvät läheisesti toisiinsa. Ensinnäkin toistaisin sen, että meidän täytyy pohtia, miten voimme kumppanuuksien antia hyödyntää parlamentin työskentelyssä, muun muassa kohesiopolitiikkaan liittyen. Ja mitä tulee alueisiin, niin me olemme nähneet maahanmuuttoon, siirtolaisuuteen, pakolaiskysymyksiin liittyvät seikat. Ne ovat kaupungeissa hyvin tärkeitä asioita – toiminnallisia ohjelmia on pyritty näinä aikoina muuttaa, mutta se ei ole helppoa. On pohdittu sitä, että kun kumppanuuksien kautta on ongelmia pyritty ratkaisemaan, niin miten tuloksia voitaisiin huomioida kohesiopolitiikkaa muovattaessa. Tämä on meille tärkeä asia, eli miten voimme hyödyntää tätä antia osoittain, että meidän täytyy tehdä yhteistyötä kaupunkien kanssa ja kaupunkien kohtaamia haasteita silmällä pitäen. Kyse ei ole niinkään siitä, että kuinka paljon rahaa syytetään kaupungeille, vaan siitä, että missä määrin kaupungit ovat mukana puhuttaessa näistä prioriteeteista tai huomioitaessa, minkälaisia paikallisen tason tarpeita on olemassa. Rakennerahastoistahan rahastoistahan paikallistason ohjelmiin rahoja ohjataan. Ja nyt pääsenkin kumppanuuden periaatteisiin. Kaupunkiagenda on osoittanut, koska sen keskeisimpänä periaatteena on se, että kaikki perustuu kumppanuuteen. Komission jäsenvaltiot, kaupungit, parlamentti ja niin poispäin eri toimielimet tekevät yhteistyötä EU-prioriteettien saavuttamiseksi ruohonjuuritasolla. Siitä on kyse, ja tämä pitää linkittää myöskin kohesiopolitiikkaan, mutta tällä hetkellä tämä ei vielä toimi tyydyttävällä tavalla. Jos katsotte sääntöjä, niin periaatteellisesti se näyttää ihan hyvältä, mutta kaupunkeja ei ole kuultu prioriteetteista puhuttaessa tai hallintotyöhön liittyvissä hankkeissa. Joten me voimme kyllä yhdessä tehdä kovastikin työtä. Kaipaamme teidän tukeanne, jotta kumppanuusajattelu säilyy myöskin tulevalla ohjelmakaudella. Sillä mehän tiedämme, että EU-kriisit johtuvat osittain siitä, että EU on etääntynyt kansalaisista alueen paikallistasosta. Siitä varmaan kaikki ovat samaa mieltä. Eli miten kohesiopolitiikkaa voidaan käyttää vahvemman linkin aikaansaamiseksi unionin ja kansalaisten ja alueen paikallistason välille? Mitä tulee itse välineisiin, eli integroitu alueellinen väline ja muut välineet, joiden avulla voitaisiin ohjata varat integroidulla tavalla Tämä on tärkeä seikka, mutta tähän mennessä se ei ole toiminut vielä aivan täysimääräisesti, ainakaan rakennerahastojen tällä ohjelmointikaudella. Miten asiaa voitaisiin parantaa, eli ITS plussa ohjelman kautta, ja me teemme komission parlamentin kanssa mielellämme yhteistyötä etsittäessä ratkaisuja. Varmaankin kaikki hyötyisivät siitä, jos rakennerahastovaroja ruohonjuuritasolla suurilla kaupunkialueilla voitaisiin käyttää paremmin hyväksi. Olette varmaankin havainneet nämä kaupunkien innovatiiviset toimet. Kaupungit ovat erittäin innoissaan tästä välineestä. Se on kyse mm, väli, suoran hallinnoinnin väline ja siitä, miten rakennerahastovaroja voidaan käyttää innovatiivisten toimien toteuttamisessa ruohonjuuritasolla. Kaupungit siihen kykenevät. Tärkeänä on kuitenkin se, että kansalliset ja alueelliset tason viranomaiset ymmärtävät, että kaupungit kykenevät käyttämään rakennerahaston varoja. Eivät kaikki, mutta ne, jotka eivät siihen vielä kykene, niin kaipaavat ehkä teknistä apua, ja teknisen avun ei pitäisi kohdistua vain niihin, jotka hallinnoivat varoja, vaan jotka tekevät sitä ruohonjuuritason työtä ja mielellämme keskustelemme tästä vielä yksityiskohtaisemminkin. Mutta mielestäni on tärkeää puuttua näihin ongelmiin alue- ja paikallistasolla ja kansallisella tasolla ei välttämättä luoteta kaupunkien mahdollisuuteen toimia tehokkaasti, joten kyse on myöskin eräänlaisesta luottamuspulasta. Ja sitten yksinkertaistaminenkin on mielessämme, mutta siihen liittyen täällä on jo sanottukin jo aika paljon. Me seuraamme asian kehittymistä, me olemme mukana yksinkertaistamista käsittelevässä työry, korkeatason työryhmässä ja me yritämme varmistaa, että politiikka olisi yksinkertaisempi, olisi selkeämpi julkisiin hankintoihin, valtion tukiin liittyen ja niin poispäin. Tarkoituksena on löytää synkronisoitu, paremmin synkronisoitu lainsäädäntö. Ja tämä on myöskin EUn parlamentin rooli. Meidän täytyy nopeuttaa hyväksyntäprosessia Kohesio-mietintö saadaan ilmeisesti vasta 2017 loppupuolella. Se on aika lailla ongelmallinen asia, sillä silloinhan ruohonjuuritason toiminta käynnistyy vähän liian myöhäisessä vaiheessa. Sen verran kohesiopolitiikkaan. Mutta viimeinen viesti, jonka haluaisin teille välittää, on se, että meidän täytyy uudistaa ajattelutapaamme sen suhteen, miten EU toimii. Miten Euroopan unioni toimii. Meidän täytyy avoimin mielin katsoa asioita, katsoa mitä pormestarit toivovat kansallisen ja EU-tason johtajilta. Meidän on kurottava umpeen tämä kuilu, joka tällä hetkellä vallitsee EU-hallinnon, politiikan ja kansalaisten välillä. Mutta kyse ei ole vain ainoastaan paremmasta viestinnästä siitä, mitä EU tekee. Se on tietenkin tärkeä asia, joka on hoidettava kuntoon jokaisen omalla panostuksella, mutta kyse on siitä, että me teemme yhteistyötä aluepaikallistason ja kansallisten, kansalaisten kanssa. Me kuuntelemme ja teemme yhteistyötä heidän kanssaan. Se on meidän verkostomme prioriteetti ja kaupunkiagenda kuuluu juuri tähän miten varmistamme sen, että EU-tasolla teemme yhteistyötä alue, paikallis- ja kansallisen tason viranomaisten kanssa, jotta voimme varmistaa, ettei uutta Brexitiä pääse syntymään tai ettei kansallis- tai nationalistisia tai EU-vastaisia liikkehdintöjä pääse syntymään. Eli me kaipaamme kyllä parlamentin tukea. Ja näin me vetoamme teihin, eli toivomme parempaa keskustelua siitä, miten EU ja kansalaiset ja kaupungit voidaan linkittää paremmin toisiinsa. 7.3.2017 järjestetään kaupunkien pormestarien ja kansalaisten yhteinen konferenssi, jossa keskustellaan siitä, että miten viestintäilmapiiri ja yhteistyön ilmapiiri saataisiin parannettua, koska mehän kaikki uskomme parempaan Eurooppaan, mutta olemme kohdanneet melko suuria ongelmia, joten haluamme tässä yhteydessä kutsua teidät tähän huippukokoukseen ja haluamme tehdä jatkossa yhteistyötä teidän kanssanne. En puhunut kitosta laisinkaan, sillä kävitte keskustelua aiheesta jo eilen, Nämä kaksi asiaa liittyvät toisiinsa, mutta tärkeimpänä pidän sitä, että globaalilla eurooppalaisella tasolla, kaikilla mantereilla, alue- ja paikallistasolla tiedetään, että suurimmat haasteet löytyvät kaupungeista. Ja tästäpä syystä kaupungit pitää huomioida. Kaupunkien kohtaamat haasteet ovat ongelmia, mutta kaupungeista myöskin ratkaisut löytyvät. Oikeastaan tällaisen kumppanuuden kautta voidaan vain ja ainoastaan parantaa EUn asemaa. Näin samanaikaisesti aikaisesti synergiaefektejä, joten tällaisesta lähestymistavasta ei voi olla mitään muuta kuin hyötyä. Kiitoksia. Kiitoksia tästä inspiroivasta puheesta ja kutsusta. Me seuraamme teidän huippukokousta. Se tulee olemaan valiokunnallemme kiinnostavaa. Aloitetaan keskustelu. Roigressa, te haluaisitte puheenvuoron. Eh, grazie, presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitoksia Bonille ja Eurositiselle tästä syvällisestä analyysistä koskien urbaaniagendaa ja kaupunkien roolia kohesiopolitiikassa ja yleisemmin eurooppalaisessa politiikassa – Näistä asioista me huolehdimme. Kaupungit ovat tärkeitä kaikessa eurooppalaisessa politiikassa. En nyt puhu pidempään. Olen samaa mieltä tästä analyysistä ja siitä, että meidän pitää saada kaupungit enemmän mukaan toimintaan. Useinhan kaupungit ovat niitä tahoja, jotka saavat Euroopasta varoja kaupunkihankkeisiin. Ilmeisesti tavoitteena on se, että kaupungit olisivat enemmän mukana siinä vaiheessa, kun suunnitellaan hankkeita ja mietitään strategioita ensin valtioissa ja sitten alueilla, jotta pystytään vaikuttamaan strategioiden kehittämiseen ja tietysti se on mukana tietenkin myös hankkeiden toteuttamisessa. Mutta tällä tavalla nämä toimijat saadaan mukaan toimintaan ja pystytään miettimään paremmin strategisia haasteita kaupunkialueilla. Olen yhden interryhmän puheenjohtaja, eli maaseutualueet, perifeeriset alueet, vuoristoalueet. Ja, ja olen tietysti käsiteltävänä myöskin kaupunkialueita, rakastan kaupunkeja, mutta haluaisin nyt kuitenkin kuulla kaupunkien edustajilta, edustajilta millä tavalla kohesiopolitiikassa ja kun ajatellaan näitä tavoitteita, meillähän on Euroopan 2020 hankkeja suuret painopistealueet, joihin meidän täytyy kohdistaa resursseja, mutta ei pidä unohtaa kuitenkaan sitä, että alueet ovat hyvin erilaisia. Kaupungeissa on tiettyjä painopistealueita, joita vuoristoalueilla ei välttämättä ole. Eli ehkä seuraavalla ohjelmakaudella voisimme miettiä juuri sitä, että kun ajatellaan näitä keskittymiskysymyksiä, meidän täytyy käsitellä eri tavalla näitä painopistealueita riippuen eri piirteistä, joita eri alueilla on. Ei ole mitään hanketta, joka sopisi kaikille. On ajatuksia ja painopistealueita, jotka ehkä sopivat kaikille. Jos kaikilla painopistealueena on se, että suojellaan ympäristöä ja torjutaan ilmastonmuutosta – ja mukaudutaan ilmastonmuutokseen, niin on selvää, että politiikka on erilaista kaupungeissa tai maaseudulla tai vuoristoalueilla. Eli meidän täytyy ponnistella tähän suuntaan. Ja sitten Eurocities-kokemukset ovat erittäin arvokkaita, kun mietitään tulevia säädöksiä, mutta erityisesti kun mietitään tulevaa strategiaa, koska uskon, että monet näistä kirjallisista kysymyksistä, joita Euroopalla on edessään, niitä ei voida käsitellä ilman kunnollista kumppanuutta kaupunkien ja alueiden kanssa yleisestikin. Mutta on myös maahanmuuttokysymykset, jotka on käsiteltävä yhdessä kaupunkien kanssa. Ja sitten täytyy miettiä painopistealueita, joita EU:ssa tällä hetkellä on. Ja meidän täytyy muistaa tämä strateginen kumppanuus kaupunkien kanssa. Eli kiitoksia ja me odottelemme sitten myöskin kirjallisia panoksia, jotta pystymme paremmin ottamaan huomioon erilaisia kantoja. Ja sitten vielä asia, josta keskusteltiin jokin aika sitten. Tehän olette mukana tässä yksinkertaistamisryhmässä ja meitä kiinnostaisi kuulla teiltä ehdotuksia koskien yksinkertaistamista. en tiedä, kuinka paljon olette kuulleet näistä asioista, mutta haluaisimme kuulla suoraan näistä suosituksista, koska meitä kiinnostaisi saada suoraan näitä ehdotuksia yksinkertaisamiseen liittyen, jotka liittyvät kaupunkien kysymyksiin. Nehän ovat eurooppalaisten varojen suurin loppukäyttäjäryhmä. Kiitos. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Kiitän myös Arva Bonnia puheenvuorosta. Ja kysymykseni jatkaa sitä, mitä kollega sanoi. Haluaisin tietää täsmällisesti, mitä Eurocities voisi kannattaa yksinkertaisemisen suhteen, koska on usein puhutaan valiokunnassamme. Eli minkälaisia suosituksia korkean tasoryhmä on tekemässä, mikä on sen aikataulu ja minkälaisia muotoiluja tai suosituksia Jarsatis on jo halunnut, esittänyt tämän työn osana. Thank you. Other... Kiitos. Haluatko joku muu puheenvuoron, kommentteja tai kysymyksiä varten? Ei. Anna puheenvuoron komissiolle. Thank you, Kiitos puheenjohtaja. Olen Euroopan komissiosta, olen kaupunkiagendasta vastuussa ja olen oikein iloinen siitä, mitä Anna Boni sanoi, koska me olemme samaa mieltä useammista asioista. Viisi näkökohtaa ja pieni vastaus sille, siihen, mitä hän otti esille. Ensinnäkin jäsenvaltioiden rooli. On totta, että neljännessä ensimmäisessä kumppanuudessa ei ollut tarpeeksi jäsenvaltioita mutta tätä me olemme ratkaisemassa, koska seuraavissa kumppanuuksissa meillä on pikemminkin liikaa jäsenvaltioita ja, ja täytyy vähentää niiden määrää, joita jäsenmäärin valtioita meillä on tulevaisuudessa. Ne ovat myöskin mukana kaupunkikehitysryhmässä ja myöskin pääjohtajan kokouksissa. Me haluamme, haluamme käyttää jäsenvaltioita niin, että että ne jatkaisivat keskusteluja jäsenvaltiossa, ministeriöissä ja kaupungeissa, tämä jäsenvaltioiden rooli on tärkeä. Toisekseen komission pääosastojen osallistuminen näkemyksemme on, että pääosastot, jotka näitä aiheita seuraavat, niiden pitäisi olla aktiivisesti mukana, jos ei veto vastuussa esimerkiksi kiertotaloissa on selvää, että ympäristöpääosaston pitäisi olla mukana, mutta ei ainoastaan sen, vaan kasvupääosaston ja kilpailupääosaston ja monien muiden pääosastoja. Myös ilman laadun suhteella on kaksi pääosastoa, jotka ovat kumppanuuden osia ympäristö ja energia – Meillä on ryhmä, joka valmistelee etukäteen tapaamisia, jossa DG liikkuvuus, kasvu, tutkimus ovat mukana. 6-7 pääosastoa. Teemme parhaamme. Olemme täysin samaa mieltä, että jolleivät he ole mukana, kumppanuus ei olisi niin hyvä kuin mitä sen pitäisi olla. Ja sitten Miten voimme taata, että kaupunkiagendan te on hyödyllistä? Takuita me emme voi antaa, koska olemme vasta varhaisvaiheessa, mutta voimme antaa sen takuun, että käsittelemme suosituksia. Eli mitään takuuta, että kaikkia suosituksia täytäntöön pannaan, mutta sellainen takuu meillä on, että me teemme jotain toimintaohjelmalla, me perehdymme siihen, kun sanomme, me sitä tarkoitamme komissiota, mutta myös kaikkia lainsäädäntövallan käyttäjiä, parlamenttia ja neuvostoa. Joten teillä on myöskin tärkeä tehtävä. Ja neljänneksi. Euroopan parlamentin rooli on tärkeä. Me valmistelemme äänestystä Amsterdamin sopimusta, sopimuksesta. Parlamentti mainitaan, sillä on näitä rooli. Olemme ajatelleet, että se olisi osa, että kaupunki kehitysryhmäinen, johtajaryhmään heitä kutsutaan. Ja kun meidät kutsutaan, me aina tulemme aina puhumaan teille. Olemme avaimia, parlamentti on avain toimia. Jos tarkoituksena on muuttaa direktiiviä tai rahoitusvälineitä, kysymys on lainsäätäjälle ennenkään parlamentti, äh, komissiolle. Joten parlamentti on varmasti tärkeässä asemassa kaupunkiagendan muuttamiseksi hyödylliseksi. Ja viimeinen näkökohta. politiikka. Olemme perillä siitä, että kaupunkiagendalla on merkitystä seuraavalle kohesiopolitiikan vaiheelle. Viestimme kumppaneille olikin, keskittykää tähän, niin että suositukset tähän aihe- tästä aiheesta, jos tarvetta muuttaa on, tulevat aika pitkään – pikaisesti, ettei tarvitsisi odottaa kaikkea, vaan että voisimme edetä vaiheittain ja aloittaa tästä vaiheesta. Ja lopuksi haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia. Aloittaa tämmöinen budjetin, jonka käytämme sihteeristön perustamiseen. Ja se todella auttaa kaupunkiagendan hallinnointia, seurantaa. Ja lopuksi parlamentilla on tärkeä rooli ja mielellämme aina osallistumme ja annamme palautetta. Thank you. And Miss Bonnie, the floor is yours to answer. Rova Bonnie, te voitte vastata johonkin kommentteihin tai kysymyksiin. Um, so... Kiitoksia. Yksi kommentti se, minkä Mercedes mainitsi, eli kaupunki- ja maaseutualueiden välinen synergia. Olen samaa mieltä. Ja aina sanoimme, että voimme tarkastella tämän tyyppisiä synergioita, eli voimme keskustella niistä. Myöskin katsomme näitä metropolitaanikysymyksiä, toiminnallisia ohjelmia, koska usein nämä metropolialueet sisältävät maaseutualueita tai ainakin vähän kaukaisempia, syrjäisempiä alueita ja monet haasteet liittyvät liikkuvuuteen näiden eri alueiden välillä tai sitten työmarkkinakysymykset. Eli meidän pitäisi käydä syvällisempää keskustelua tästä ja voimme lähettää teille kirjallisia tietoja mielellämme. Sitten yksinkertaistaminen, korkean tason ryhmän Eli raporttia on laadittu. Yksi koskee rahoitusvälineitä, eli miten voidaan parantaa näiden välineiden käyttöä. Yksi liittyy yksinkertaistettuihin kustannusvaihtoehtoihin, Kuten sanoin, tämä on toimenpide, joka on osa tämän hetkistä sääntelyä, mutta usein sitä ei hyödynnetä täysimittaisesti, koska pelätään tai ei luoteta edunsaajaan tai hallinnoivaan viranomaiseen, että he pystyisivät todella noudattamaan sääntöjä, eikä heitä sitten kohdella niin, että varat peritään takaisin. Eli tähän liittyy suosituksia ja myöskin tässä on puhuttu pk-yritysten pääsystä tähän järjestelmään, eli miten voidaan helpottaa sitä. Ja sitten puolalaisen jäsenen kanssa olemme käsittäneet näitä, tätä ylisääntelykysymystä – Tämä kaikkein kattavin raportti näistä, jotka on tähän mennessä laadittu. Siinä tarkastellaan kaikkia turhautumisen lähteitä, joita edunsaajilla on, viranomaisilla, alueilla ja paikallisviranomaisilla. Ja siinä katsotaan näitä pullonkauloja. Miksemme hyödynnä rakennerahastoja, miksemme käydä kaikkia yksinkertaistamismenettelyitä ja niin edelleen. Ja tässä ajatuksena oli laittaa raporttiin osoitus siitä, että ylisääntely, jota usein tapahtuu kansallisella ja alikansallisella tasolla, niin tällainen ylisääntely johtuu myöskin siitä, että EUn lainsäädäntö, joka tulee asetuksesta, ja sitten kun ne siirretään osaksi kansallista ja paikallista lainsäädäntöä. Eli ei voida sanoa, että kaikki on kansallisten viranomaisten syytä, vaan se liittyy juuri tähän monimutkaisuuteen, kun noudatetaan kaikkia näitä sääntelyn tasoja – hallinnoivat viranomaiset joutuvat hankalaan tilanteeseen. Ja yksi asia, jota nyt on analysoitu näissä raporteissa, on tämä tilintarkastuskysymys. Kaikki hallinnoivat viranomaiset eivät esimerkiksi hae näitä yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja, koska he pelkäävät, että sitten kun tulee tilintarkastuksia, niin he eivät pystykään noudattamaan kaikkia yksityiskohtaisia sääntöjä. Eli kyse on kansallisista ja alikansallisista viranomaisista, jotka suojelevat itseään. Ja siksi on ylisääntelyä. Tilintarkastus on yksi pullonkaula tai alue, jolla pitää jatkaa yksinkertaistamista. Ja yksi ajatus, joka on tullut esille, on se, että ehkä näissä tarkistuksissa ei tarvita kaikkia tasoja EU-tasolta, jopa tilintarkastustuomioistuimen tasolta, sitten aluetasolle. Eli kun ajatellaan näitä hankkeita, instituutioita, järjestöjä, meillä pitäisi olla enemmän toisisuusperiaatetta. Esimerkiksi EU-tasolla voitaisiin valvoa valvontajärjestelmiä ja niiden laatua kansallisella tasolla ilman, että mennään yksityiskohtiin eri hankkeissa, joita toteutetaan. Niiden pitäisi kuulua kansalliselle ja alikansalliselle tasoille, ettei sitten ole liikaa päällekkäisiä tarkastuksia samasta edunsaajasta – Jos on vaikka 10 euron hanke, niin sinne tulee sitten viiden tason tarkistuksia, joka tekee elämästä ihan mahdotonta. Eli tämä liittyy suhteellisuuteen ja toissijaisuusperiaatteeseen tilintarkistuksessa. Ja sitten julkiset hankinnat ja valtion avut. Nämä ovat kaksi politiikan alaa, joita on yksityiskohtaisesti säädelty – Eli on noin tuhat sivua, jotka hallinnoivien viranomaisten ja pientenkin edunsaajien täytyy käydä läpi. Ja heidän täytyy olla asiantuntijoita. Siis pk-yrityksen täytyy tietää, miten hoidetaan eri valtion apujärjestelmät, joita on olemassa EU:ssa, ja se on mahdotonta. Se on täysin epäsuhtaista. Eli miten voidaan varmistaa esimerkiksi että kun toiminnalliset hankkeet on hyväksytty, silloin valtion apujärjestelmätkin on hyväksytty. Että ei tarvitse seitsemän vuoden aikana sitten jatkuvasti katsoa komission kanssa, onko sääntöä noudatettu vai ei. Eli kun hanke on hyväksytty, se on hyväksytty ja kilpailun pääosasto sitten hyväksyy sen. Mutta se on poliittinen kysymys, koska se liittyy kilpailupolitiikkaan, eli valtion avut Sehän on yksi näitä tärkeimpiä EU-politiikan aloja, eli sitä ei ole helppo ratkaista, mutta meillä on hyvin konkreettisia suosituksia. Ja sitten sekundäärisääntely. Sielläkin on pää asetukset, jotka olette itsekin laatineet, ISF ja muut. Mutta sitten on paljon sekundaarilainsäädäntöä, kaikki ohjeet ja muuten me tiedä, en tiedä tunnetteko näitä. Ja sitten täytäntöönpanosäädökset ja niin edelleen. Ne luovat hyvin monimutkaisen säätelyympäristön niille, jotka panevat täytäntöön näitä varoja. Ja monet näistä neuvoista ovat sitten sitovia tilintarkastajille ja tämä luo paljon turhautumista. Ja miten voidaan vähentää sekundäärisääntelyä ja varmistaa, että nämä pääasetukset sisältävät riittävästi tietoa, jotta toteuttajat voivat sitten käyttää niitä täytäntöönpanossa. Sitten vielä aikataulu. Teidän täytyy työssänne varmistaa, että Asetukset hyväksytään mahdollisimman nopeasti, jotta toiminnalliset hankkeet voidaan käynnistää. Jos meillä on uutta kohesiopolitiikkaa, koska ensin meidän täytyy taistella tästä, monet jäsenvaltiot eivät sitä enää halua. Jos meillä on uutta kohesiopolitiikkaa, niin täytyy varmistaa, että se käynnistyy ajoissa. Muuten meillä on sitten edessä samoja ongelmia kuin nyt. Ja sitten raportointimekanismi. Kohesiopolitiikka on ainoa politiikan ala tällä hetkellä, jonka arviointipuitteisto on vahvin. Hallinnoivat viranomaiset ovat katsoneet näitä eri indikaattoreita omissa arviointiyksiköissään ja ovat katsoneet näitä yksityiskohtia raportoinnissa. Ja siellä halutaan varmistaa, että kohesiopolitiikkaa voidaan puolustaa ja osoittaa, että sitä kautta saadaan konkreettisia tuloksia. Mutta sitten on hiukan liian pitkälle meneviä raportointijärjestelmiä, ja ehkä voisimme yksinkertaistaa niitä tai homogenisoida niitä IRFn ja ISFn välillä, ja tähänkin liittyy sitten raportissa konkreettisia ehdotuksia. Ja varmaan kaikki ovat samaa mieltä siitä, että tietyt muutokset, joita on ehdotettu, on otettu mukaan tähän omnibusasetukseen. Ja siksi se vaikuttaa tämänhetkisiin asetuksiin, mutta on myöskin ei-lainsäädännöllisiä ehdotuksia, joita voitaisiin toteuttaa helposti nyt heti. Mutta kyse on pikemminkin halukkuudesta kaikilla järjestelmän tasoilla Euroopan kansallisella aluetasolla. Eli me luotamme kaikkien hyvään tahtoon olla tässä mukana. Ja kaikkien etu on se, että tämä politiikka on yksinkertaisempaa ennen seuraavia Eurooppa-vaaleja, ennen kuin kansalaiset eivät enää hae näitä tukia, koska sen liittyy liikaa byrokratiaan. Ja seuraava raportti liittyy tilintarkastuksiin. Eli voimme sitten katsoa enemmän näitä yksityiskohtaisia suosituksia sen suhteen, miten niitä voidaan parantaa. Ja voin puhua, voin puhua yksinkerta- yksin, yksityiskohtaisemmin ja lähettää teille lisätietoa. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Lopetan tämän keskustelun. Kiitos Sano tästä. Oletaan tervetullut tänne. Jatketaan seuraavalla laistuslistan kohdalla. Lausuntoluonnos, herra Amarsin laatima. kalastuslaivaston hallinnoinnista Itäisellä alueella 2015 kalastusvaliokunta lähetti delegaation merentakaisille alueelle. Ja tämän jatkoon kalastusvaliokunta päätti tehdä oma aloite mietinnön kalastuslaivastosta etäisemmällä alueella, joka on yksi kehitysohjelmien avain tekijöitä. Regi päätti antaa lausunnon ja nimitti herra Omarjain esittelijäksi. Tänään on ensimmäinen mielipiteen vaihto. Ja 29. marraskuuta tämä teksti sitten esitellään. Ja maaliskuussa sitten jo kalastusvaliokunta hyväksyy lopullisen tekstin. Herra Maggi, puheenvuoro teidän. Rouva puheenjohtaja, kiitoksia. Meillä on nyt ensimmäinen mielipiteiden vaihto mietinnöstä, jonka kalastusvaliokunta on tekemässä kalastuslaivastosta kaikkein etäisimmillä alueilla. Ja valiokuntamme antaa lausuntonsa. Ja kuten sanoitte, tämän jatkoa kalastusvaliokunnan missiolle – joka se teki reunionille. Ja tuon mission aikana kalastusvaliokunnan jäsenet, ja minä olin mukana tuolla matkalla, kalastusvaliokunta päätti tehdä raportin, ja nyt olemme käsittelemässä sitä. Miksi? Siksi, että voimme todeta, että kalastus syrjäisimmillä alueilla, sillä on tulevaisuus, mutta on myös esteitä resurssien optimaaliselle käytölle. Ja meidän täytyy käsitellä näitä jarruttavia tekijöitä, jotka tekijät, jotka jumittavat, jotta me voisimme paremmin hallinnoida kalastusta. Muutama luku, jotka kertovat, antavat kuvan Ranskan, Espanjan ja Portugalin laivasta kokonaisuudessaan. Se on kaksi miljoonaa yli kaksi miljoonaa ää, kilometriä. Eli tämä kasvusalue on yhtä iso kuin Euroopan ää, pinta-ala. Ja olisi voisi olettaa, että e on kalastuslaivasto tuolla alueella olisi maailman kehittyneempiä, mutta tilanne on ihan toisin päin, koska nämä kau- kalastuslaivastot näillä syrjäisemmillä alueilla on vähiten kehittyneitä. Toisaalta pienimittainen rannikkokalastusosa on 97 prosenttia näillä syrjäisemmillä alueilla, toisin kuin Atlantin rannikolla. Eli tässä on paljon mahdollisuuksia parantamiselle. Reonilla kalastuksen 2016 yli 2 miljoonaa tonnia kalaa. Se on 0,5 prosenttia. 0,5 prosenttia siitä, mitä Intian valtamerellä kalastettiin tuona aikana – ja lopusaaliit. Sen ovat keränneet eurooppalaiset tai ulkomaiset ää, alukset. Eli syrjäisempien alueiden kalastajat ovat äärimmäisen vaikeassa asemassa. Ja Euroopan instituutiona voimme esittää kysymykseen, miten tuottavia investoinnit ovat olleet. Niitä on pitkään tehty etäsyrjäisemmillä alueilla. Voimme todeta, että, että tilanne on vähän traaginen. Me olemme käyneet komissaari Vellan kanssa keskusteluja ja Kretsun kanssa ja Junckerin kanssa – meillä on viimeinen mahdollisuus edistää hallintaa niin, että investoinnit johtavat kehitykseen. En tee tässä se kalastusvaliokunnan työtä. Se ei ole aluevaliokunnan tehtävä. On paljon sanottavaa kalastusrahastosta, lajeista ja muista – Täytyy kiinnittää paljon huomiota siihen, että meidän mietintö käsittelee aluekehityskysymyksiä ja työskentelee hyvässä yhteistyössä kollegojen kanssa, kollega Ulrika Rodosten kanssa, jotta nämä lausunnot ovat täydentäviä. Aluevaliokunnan näkökulmasta uskon, että olisi järkevää tarkastella sitä, mikä olen tässä aloittanut. Miten eri syri, syrjäisempien alueiden hallitukset lähestyvät kalastuskysymyksiä. Ja olisi tärkeää kääntyä paikallisten viranomaisten puoleen, niin että he vahvistavat infrastruktuuriinvestointeja sellaisia, jotka auttaisivat vakauttamaan kalastosektoria. Auttaisivat aidon kalastosektorin luomista. Jalostamalla kalatuotteita alueella säilykkeiden valmistuksen muodossa ja työpaikkoja luomalla. Me olemme uskomattomassa tilanteessa, jossa me tuomme kalaa syrjäisemmältä alueelta. että syrjäisemmät alueet tuovat kalaa, vaikka niillä on paljon kalaa. Kalaa tuodaan. Ja tuolla on hyvinkin kaukaa. Paikalla ei ole kalajalastusinfrastruktuuria. Ja kalastuksesta matka kaupan hyllylle ei toimi. Eli meidän täytyy auttaa aluehallintoa ja jäsenmaita vahvistamaan investointeja äh, satamainfrastruktuuriin pienimittaista kalastusta ja rannikkokalastusta tukevalla tavalla. Miljoonia on investointu tuontia varten on eh, eh, nostoreihin ja kontteihin investoidaan. Investoinnit pienten alueiden vastaanottamiseen. Sitä ei tapahdu. Ei silloin pidä ihmetellä että infrastruktuuri on mitä on tietyillä saarilla. Kysymys on sitten hallinnollista ja sopim- perussopimuksen artiklista 349. Meidän valiokuntamme voi käsitellä kaikkea tuon artiklan. Joku tilanne on sellainen, että syrjäisimmillä alueilla kalastuslaivastojen uudistamista ei sallita samalla tavalla kuin muualla EU-ssa ja yhteisen kalastuspolitiikan mukaisesti. Mutta me olemme erityistilanteessa, Eli 0,5 prosenttia saalista on näiden alueiden kalastajien saalista. Tämä täytyy miettiä vaarantamatta yhteisen kalastuspolitiikan perusteita. Ja täytyy olla erittäin tarkkana, että syrjismällä alueella ei etäännytä kestävän kehityksen periaatteesta, mutta näissä rooleissa täytyy löytää ratkaisuja, kompromisseja – artiklan 349 mukaisesti. Tätä voimme rajoitetusti vahvalla ehdollistamisella kaikesta huolimatta näitä rannikkokalastus ja pienimuotoinen kalastus voi uudistua. Ja että heidän kalastuslaivastonsa pitää, sen pitää uudistua. Syrjäisemmät alueet kaikki voimakkaasti yhtyvät tähän vaatimukseen. Uskon, että tulevaisuutta voi olla. Jos se asetetaan rajat, sillä toistan, sillä artikla 349, se ei saa johtaa siihen, että etäännytään yhteisten tärkeimmistä perusperiaatteista maatalouspolitiikassa, sen enempää kuin kaustuspolitiikassa. Siinä ensimmäiset tekijät, jotka haluavat ottaa mukaan keskustelua. Puheenjohtaja muistutti aikataulusta. On oikein hyvä ja kaikki jäsenet, kaikki jäsenet ovat tervetulleita kommentoimaan ja olen käytettävissäni kuten aina. Thank you. I'll begin now with the uh, shadow rapporteurs. Kiitoksia sitten varjoesittelijät. Ponga. Olkaa Merci, madame la présidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Ihan lyhyesti haluaisin kiittää kollegaamme Junusia hänen tekemästään työstä. Ja mielelläni teen yhteistyötä tämän tärkeän mietinnön parissa, joka liittyy näihin kalastuslaivastoihin syrjäisillä alueilla. Kalastusala voi huomattavalla tavalla vaikuttaa syrjäisten alueiden kestävään kehitykseen ja meidän täytyy auttaa kalastajamme, koska syrjäisten alueiden tilanne edellyttää erityistoimia, jotka sopivat erityisolosuhteisiin, kuten Omarji totesi. Eli artikla 349 sopimuksesta. Tänään järjestetään konferenssin, jossa kalastusalan toimijat syrjäisiltä alueilta voivat esitellä erityispiirteitään. Ja konferenssi alkaa puoli yhdeltä salissa 6Q1. 6Q1. Eli hyvät kollegat, hyvät ystävät, tulkaa paikalle, jotta ymmärrätte kalastusalan haasteet syrjäisillä alueilla. Kiitos. Thank you. Thank you for this kind... Kiitos kutsusta. Jatketaan muilla varjoesittelijöillä. Rova Pressa. Ja sitten herra Monkuolin Shadow, shadow. Thank you. Very visible. Very visible. Yes, very visible. Merci, madame la présidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Pyydän anteeksi Manskurin puolesta. Hän esitteli tämän asian ja hän on laatinut tekstin, jonka sitten toimitan esittelijälle ja hänen ja omissa nimissäni haluaisin kiittää tästä selkeydestä, jolla ehdotus on tehty. Se on tosiaan ihan sopiva tälle valiokunnalle, jossa käsitellään alueiden kehittämistä. Eli hän on hyvin ottanut kantamme huomioon. Manskurin ja omissa nimissäni myöskin, kuten tiedätte, Minähän olen vastuussa näistä syrjäisistä ja vuoristoalueista, maaseutualueista. Ja nyt haluaisin korostaa, kuinka tärkeää on ottaa kalastus mukaan eurooppalaiseen strategiaan Euroopan syrjäisimmillä alueilla. Ja Manskur on todennut, että kalastuksen kehittyminen näillä syrjäisillä merialueilla on keskeistä. Se saattaa luoda työpaikkoja, mutta ennen kaikkea se vaikuttaa alueelliseen kestävään kehitykseen. Ja kysehän ei ole mistään suurista kalastuslaivastoista, vaan perinteisemmästä kalastuksesta. Ja se on erittäin tärkeää, kun ajatellaan alueen kehittymistä. Manskur on todennut, että syrjäisimmillä alueilla puhutaan siitä, että on vähän markkinamahdollisuuksia, mutta tässä kohtaa logiikka on erilainen. Markkinamahdollisuuksia on olemassa. Merialueet ovat näille alueille hyvin tärkeitä ja paikallisen kehityksen potentiaalia on olemassa. Ja tästä syystä ne ovat avainasemassa, kun ajatellaan syrjäisimpien alueiden kehittämistä. Ja tähän liittyy tosiaan tämä artikla 349. Mietinnön ytimessä on se, että varmistetaan, että potentiaalista tulee todellista kehitystä. Potentiaaliahan on ollut jo pitkään, mutta siitä ei aina ole valjastettu. Jollain alueilla on pärjätty paremmin kuin toisilla, kuten Kanarian saarilla, mutta sitten on muita alueita, joilla potentiaalia ei vielä ole kehitetty ollenkaan. Ja tämä olisi katastrofi näille yhteisöille, koska sehän on yksi peruspilari kehityspolitiikassa. Te varmaan teette sitten yhteistyötä ja tätä kautta voidaan osoittaa, millä tavalla konkreettisesti päästään näiden esteiden yli, joita tähän mennessä on ollut, jotta saadaan aikaan todellista kestävää kehitystä kalastusalalla syrjäisimmillä alueilla. Eli kerran vielä kiitos. Ja varmaan voitte jatkaa tätä keskustelua sitten varjoesittelijöiden kokouksessa. Kiitos. Kiitos. Herra Thank you, Madam Chairman, and, uh... Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Haluaisin kiittää tehdystä työstä. Tämä on rikivaliokunnan tällainen pieni meitä vähän siis väärin käsittelevä, mutta tietenkin asiasta kiinnostuneille tärkeille, tärkeä asia. Tällä hetkellä vi, voidaan sanoa, että viime aikoina on ollut vähän rahoitusta ollut käytettävissä ja yhteinen politi- kalastuspolitiikka on 90-luvulta lähtien antanut vähän kalastusmahdollisuuksia, joten on hyvä, että rahoituksen kautta saadaan todellista lisäarvoa veromarkoille. Ja on hyvä, että EMF-rahoitusta voidaan käyttää innovoivalla tavalla hyödyksi budjettirajat huomioiden. Ja me tietenkin haluamme varmistaa, että tällaisten hankkeiden kautta voidaan ratkaista ongelmia alue- ja paikallistasolla – mutta mehän tiedämme kokemuksesta, että positiivisiakin muutoksia on saatu aikaiseksi menneisyydessä. Me uskomme, että enemmän on tehtävä, että alueen paikallistason toimijat noterataan tärkeimmiksi toimijoiksi silloin, kun puhutaan alueellisesta rahoituksesta, koska hehän tietävät, mitkä ovat ne alueelliset ja paikallisen tason tarpeet ja ongelmat – ja mielestäni juuri tämä seikka huomioidaan myöskin tässä tekstissä. Mutta muutamia huolenaiheita icr e ryhmän puolelta tässä vaiheessa. Me olemme vastustaneet aika lailla pitkään sitä, että syrjäisempiä alueita suositaan tällä tavalla, sillä se mielestämme saattaa johtaa kohdennettuihin toimiin, joissa keskitytään juuri näihin syrjäisempiin alueisiin, mutta miten tähän suhteutuu artikla 349? Kysehän ei ole muista alueista laisinkaan, jotka yhtä lailla voitaisiin luokitella syrjäisimmiksi alueiksi, mutta niillä ei ole välttämättä samanlaisia kehitykseen liittyviä ongelmia, joten tämä niin sanottu syrjäisempien alueiden määritelmän käyttö ei riittävästi huomioi tämän hetkistä tilannetta ja tästäpä syystä meidän ei tulisi hyväksyä sellaista tekstiä, jossa korostetaan juuri 3, 9 artiklan soveltamista. Ja mitä tulee tähän uuteen ohjelmaan, sehän on kohdennettu juuri kalastukseen ja laivaston uusimiseen syrjäisimmillä alueilla. on halusi huomioida uudessa MFFssä tämän ja ECR vastusti lisätuen antamisen, koska tämä tarkoittaisi vain lisää byrokratiaa ilman takeita todellisista tuloksista. Yhtä lailla kannattaa muistaa unionin talousarvio ja sen, minkälaisia muutoksia tämä tarkoittaisi tuleviin budjetteihin liittyen. Se, millä tällä tavalla tämä vaikuttaisi tuleviin ohjelmiin, niin sitä ei välttämättä ole tässä riittävän hyvin huomioitu, mutta kiitoksia kuitenkin tästä tekstistä ja me yritämme tietenkin kantaa kortemme kekoon jatkotyöskentelyä silmällä pitäen. Kiitoksia. The other shadow... Kiitos. Muita varjoesittelijöitä enää, ja Rova Krell. Kiitoksia Rova puheenjohtaja. En kalastuksesta ymmärrä hirveän paljon, mutta kuitenkin haluaisin esittää esittelijälle yhden kysymyksen niin, alustuksessahan sitten, että syrjäisimmät alueet omaavat kalarikkaita vesistöjä. Kun viimeksi kävin Atsorien alueella jokunen vuosi sitten, niin paikalliset kalastajat valittelivat sitä, että suuret kalastusmaat ja laivastot Espanjasta ja muualta kalastavat kansainväliset vesistöt kestämättömällä tavalla tyhjäksi ja se on tietenkin vaikat vaikuttanut myöskin syrjäisempien alueiden rannikkovesistöihin. Onko todellakin tilanne tällainen? Jos kyllä, niin ehkäpä meidän pitäisi uudemman kerran tässä tekstissä ne viitata siihen seikkaan, että alueelliseen kehitykseen liittyy myöskin kestävä kalastustoiminta. Ja että kalastusvaliokunnallekin ilmoitetaan siitä, ettei me voi tukea tämän tyyppistä toimintaa, mikäli kaloja ei vesistöstä löydy, mutta kuten sanottu, en ole varma, että onko tilanne kuvatun kaltainen. Thank you. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Kalastuspääosaston edustaja en näe. Anteeksi, mutta DG Maren kollega ei ole paikalla. Hän on matkalla. Okei, okay, hän on liian kiireinen. Otat sitten osaa keskusteluun, kun varsinainen lausunto tulee keskusteluun. Herra Maji. Merci à vous. Kiitos kaikille kommenteista. Ne ovat kiinnostavia. Vuoteen 90 asti syrjäisimmät alueet eivät ole saaneet tukea EUlta kalastuksessa. Ja vasta 2000, vasta sen jälkeen, 90-luvun jälkeen ne ovat saaneet tukea Ja siitä vasta alkavat voimakkaat toimet, erittäin voimakkaat toimet kestävyyden parissa. No, tässä on tavallaan kaksinkertainen rangaistus. Mutta tämä sanottua niin, ja painosta, että todellakaan ei ole kysymys siitä, ettei sovellettaisi kestävyyssääntöjä, vaan täytyy ottaa kiinni, kun ollaan vähän myöhässä jäljessä. Ja pyrimme siihen, että käytämme alueellisen kehityksen ja paikallisen kehityksen potentiaalia. Paljon kiinnostavaa sanottu. Erityisesti äh, säännösten yksinkertaistamisen välttämättömyydestä. Näemme, että asiat toimivat silloin, kun voimme luoda tällaisen kalastusarvoketjun. Me voimme luoda arvoketjuja. Mutta asetusten monimatkaisuus ja erittäin voimakkaat rajoitteet, jotka EU asettaa asetuksissaan liian usein. Liian usein vääristävät taloudellista toimintaa – ja jättävät kalastajat erittäin eristetyiksi. Ja eivät he pysty osallistumaan kalastusteollisuuden kehittymiseen ja eh, pysty auttamaan alueessa kehityksessä. ECRn vastustus artikla 349 vastaan ei ole uutta, mutta luonnontieteen pitää ajatella sitä, että syrjäisemmät alueet tietyllä tavalla ovat eturivissä siinä, mikä on välttämätöntä kaikille Euroopan alueille. Eli se, että mahdollisimman paljon otetaan huomioon erityispiirteitä, enkä usko, että on politiikalla on tulevaisuutta yhden ratkaisuissa, ja jotka ehkäisevät ää, tehokasta toimintaa. Kalastuksen suhteen eteläisellä pallon, pallonpuoliskon oloilla ei ole mitään tekemistä pohjoisen pallon oloilla, oloilla kanssa. Eli me hyödymme, hyödynnämme lainsäädäntöä kokonaisuudessaan, joka on aluksi kehitetty pohjoiselle pallonpuoliskolle. Koko lainsäädäntö on kehitetty Välimeren ja Atlantin, Pohjois-Atlantin ongelmia ratkaisemaan. Ja tällä hetkellä – Nämä säännöt päättävät Intian valtameressä, Tyynellä valtamerelle Karibiamerellä ja joskus absurdisti. Ja siinä artikla 349 on hyödyllinen, koska se mahdollistaa sen, että kun kohtaamme sääntöjen mielipuolisuus, voimme ottaa niitä korjaamaan. Ja olen varma, että ECR-visiossa Euroopan sääntöjen soveltamassa on, on logiikkaa, on logista tukea 349 artiklaa, koska se voi inspiroida ratkaisun löytämistä toisella alueella, esimerkiksi vuoristoseudulla sitten on voimakkaita erityispiirteitä ja luonnonrajoitteita, jotka puolustaisivat sitä, että säännöstä ei sovelleta samalla tavalla kaikkialle. Mitä kestävän kehityksen tulee olemme aluevaliokunnassa. Olen sanoi, että hän oli kalastusasiantuntija, enkä minä ole sen enempää kalastusasiantuntija. Mutta yhteisen kalastuspolitiikan säännöt koskevat koko Euroopan laivastoa. Ja mä tiedän, onko Deje Maar tullut paikalle, no he voivat kuolla. Silloin kun EU-laivasto ei noudata sääntöjä, niin voi kohdistaa sanktioita. Haluaisin, että kalastus DG vahvistaisi tämän, mutta syrjäisemmillä alueilla – me voimme todeta, että siellä on kalastuslaivastoja, jotka eivät sääntöjä noudasta. Ja on toinenkin ongelma, joka koskettaa regivaliokuntaa, ja se on kalastussopimukset, joita teemme muiden maiden kanssa, erityisesti AKT-maiden kanssa. Ja jälleen me tavallaan käännämme selkämme syrjäisemmille alueille. Joten yhteisöpolitiikan johdonmukaisuus on äärimmäisen tärkeää, jos me haluamme, että ultraperiferisten alueiden investoinnit ovat optimaalisia. Emme me halua lisärahoitusta, syrjäisempien alueiden toimijat eivät ole vaatineet sitä, eivät poliittisetkaan. Tämän päivän vaatimus, koska sitä sanotaan juridiset esteet, jotka ehkäisevät kalastuksen kehittämisen täysimittaisesti. Ja lopuksi vielä kommentti. EU-instituutissa kuuluisa reunionialainen Raman Bar, ja hän sanoi, että, että älkää koskaan unohtakaa, että te olette saaria, joka on perillä vettä. Näin se on. Me elämme saarilla, jossa on ympärillä vettä. Mutta me emme, me kieltäydymme hyödyntämästä meren potentiaalista. Kalastuksen täytyy olla tärkein aluekehitykseen tukipylväs näille maille. Puhumme alueesta, jossa on ihan EUn ennätystyöttömyysasteita 60 prosenttia reunionin 60 prosenttia oli 25-vuotiaista työttömiä. Äh, Guadalupin ja Martinekin työttömyysasteet ovat samanlaisia. Olisi paha virhe olla kehittämättä kaikkea mahdollisuuksia työllisyyden luomiselle. Meidän täytyy olla mahdollisimman tyydyttävät olot. koska rahoitustuki on merkittävää. Me haluamme suorituskykyä tullakseen yhteisöpolitiikassa ja koherenttia. Tätä olen varma, että Ulrikka Roduksen mietintö auttaa eteen. Thank you. Thank you very much. So we, uh... Kiitoksia. Keskustelu on päättynyt tästä aiheesta. Menemme eteenpäin esityslistalla. Niin sitten kun esittelette tämän mietitö äh, lausuntoluonnoksen, niin sitten kuulemme komissiota. Seuraavaksi koordinaattorien päätösten hyväksyminen. Koordinaattorit tapasivat eilen iltapäivällä ja yhteenveto heidän päätöksistään on toimitettu teille sähköpostitse eilen illalla – Thank you very much. Paljon kiitoksia. No minulla ei ole sitä vielä mustaa valkoisena edessä. Kaikkia hoidetaan sähköisesti tätä nykyään. Mutta jos nyt oikein muistan, niin pari asiaa. Paperilla mainittiin hyvät päätelmät omnibus tekstin liittyen. Muistaakseni kakkoskohta, vaiko kolmonen päätelmissä Siinä viitataan siihen, että asiakirjassa pitäisi mainita myöskin lausunnonlaatijan nimi. Ehkäpä siinä pitäisi laittaa Regiin mietinnön laatijan nimi. Mielestäni olisi paikallaan tehdä tämä korjaus. Sitten toinen asia mitä tulee kansanpuolueen ehdotukseen ja eilisiin tapahtumiin suullisen kysymyksen tiimoilta. Pöytäkirjassa todetaan, että kaikki voivat reagoida suulliseen kysymykseen ja tulevassa koordinaattoreiden kokouksessa asiaa käsitellään. Ei tämä kyllä näin käy mielestäni. Tästä ei sovittu. No, sopi- kysymykset olivat kylläkin pöydällä ja kaikki saivat halutessaan kommentoida niitä. Mutta tietenkin voidaan päätöslausunnon luonnos esittää seuraavaan regivaliokunnan kokoukseen. Näinhän meidän pitäisi toimia. Sitten ilmoitetaan, milloin tarkistukset on jätettävä ja sitten tammi-helmikuussa prosessi päättyy. Tämän verran haluaisin lisättävän tähän liittyen. ajan säästämiseksi. Kysymys voidaan muuttaa vielä viime hetkillä. Eli tilanne saattaa muuttua ja siksi kysymystäkin pitäisi, tai tilanne saattaa muuttua, joten kysymystä pitäisi sopeuttaa tähän muuttuneeseen tilanteeseen. Voimme äänestää itse kysymyksistäkin. Meidän täytyy toimia siis todella avoimesti, jottei tässä nyt mene turhaa aikaa hukkaan. Niin haluaisin kuulla, mitä olette asiasta mieltä. Onhan tässä vielä tunti aikaa jatkaa keskustelua tässä kokouksessa, joten tehdään töitä. Uh, oral question. Eli käsitellään tätä suullista kysymystä. Siis emme nyt käsitellä sitä tänään. Put on you put. Niin esityslistalla on nyt kohta pöytäkirjat. Kyse on teksteistä, joihin liittyen voi esittää kysymyksiä ja kommentteja. Sitten vaan katsotaan, että milloin asiasta päätetään, mutta eihän tämä nyt näin pitäisi mennä. I, Ymmärrän. Ensimmäistä asiasta olen samaa mieltä. Mainitsin koordinaattoreiden kokouksessa, että hyväksymme, että meillä on nämä neljä kohtaa kirjeessä. Ja tämä myös huomioon sen, että laitetaan esittelijöiden nimet, esittelijöiden listaa. Niin kuin sihteeristöltä kuulimme, se on, ei sitä ole päätetty, siinä lukee Regin lausenlaatijat. Sehän ne voi olla joku lausenlaatija. Esittelijä. Haluan sanoa, että esittelijä on siellä. Kuten ymmärrän, sihteeristä seuraa 154. Me yritämme luoda nyt 54 plus plus plus sääntöjä tässä. Ja sitten ne tämän ymmärrätte. Koordinaattoriten ymmärrys on, että sääntö 54 plus plus merkitsee, että meillä on esittelijä joka on esittelijöiden listassa. Tämä on koordinaattoreiden ymmärrys. Meitä suullisen kysymyksen laatimiseen tulee. Eilen päätettiin, että että jatkamme työskentelyä rekissä. ja Regi kuuntelee EPP-edustajia ja jatkamme tätä aloitetta, että meillä on sulle kysymys ja päätöslauselma Regin puolesta. Näin sitä päätettiin. Mainitaan, että se, että te olette avoinia, olette valmis kuulemaan tarkistuksia kaikilta Regin ryhmiltä. Everything is correct. Kyllä, mutta sanoin vielä enemmänkin. Totesin, että nyt meidän tulisi laatia teksti, päätöslauselmateksti, sillä kysymyksen kautta asian käsittely alkaa ja nyt meidän pitäisi saada mahdollisuus laatia teksti ja lähteä keskustelemaan asiasta, koska muutenhan tässä menee parikin kuukautta hukkaan. We have four coordinators here. Meillä on neljä koordinaattoria. Jos muille koordinaattorille sopii, laitetaan pöytäkirjaan se, että työskentelemme suosingusmisen kanssa ja että kaikki tarkistukset ovat hyväksyttäviä, niin kuin eilen todettiin. Ja nyt valmistellaan päätöslausuman valmistelua. Sitäkö te haluatte? My question and then on the... Kyllä. Ja joku sihteeristöstä ilmeisesti auttaa meitä tämän asian tiimoilta. Tavan mukaisesti kyllä. No tämä hyväksyttävissä. Kiitos herrasmiehet. Näin ne korjauksine. Näin hyväksymme. Me olemme lähes herrasmiehiä, eikö niin? Hyvät naiset, kiitos hyvät naiset ja herrat. No, näin sanoi ne hyväksymme koordinaattoreiden pöytäkirjat. Eikö mitään muuta asiaa? No, Johan pomppasi. Muistan tätä seuraavasta kokouksesta tiistaina 29. marraskuuta koko päivän aamusta iltaan. Ja haluan kiittää tulkkeja. Voisitko kertoa, milloin on äänestykset iltapäivällä?